hoidettu nekin. Très bien. Herra Eikhut, lopettakaa keskustelu kollegoja, koska on teidän vuoronne nyt. Ihan hetken päästä aloitetaan. Esityslistan, esityslistan mukaan meillä on herra Eikhutin mietintö. No, jos sanon otsikon hoidettua, niin ehkä sitten kaikki sujuu. Hiili ei ole komission jäsentä puolestaan. Odotellaanpa nyt sitten häntä. Vai onko? on, mutta ei paikallaan. Hyvät kollegat, nyt me jatkamme tai yritämme jatkaa keskusteluja. Pyytäisin, että ne, jotka keskustelevat täällä portailla, reunoilla, joko lopettavat keskustelut tai jatkavat keskusteluja muualla. Pyytäisin, että vahtimestarit tehkisivät oman työnsä, vaikka se niin kiva olekaan. Mutta hyödyllistä toki. il y a une, il y a une fiesta là-haut. No niin, nyt reikut, ollaanpa vähän asiallisia. Saatte uudelleen puheenvuoron, koska me aiomme nyt keskustella teidän mietinnöstänne hiilidioksin väestönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille. Olkaa hyvä. Esittelijänä neljä minuuttia. Me kuuntelemme nyt teitä. Kollegat hiljaa. Kiitoksia tästä suuresta kiinnostuksesta hiilidioksidipäästöjä ja raskaita hyötyelämiä kohtaan. Ja tämähän, tämähän on kuitenkin viimeisin ilmastolainsäädäntö, jonka me hyväksymme tällä vaalikaudella. Sen jälkeen pitää saada sitten seuraavalle vaalikaudelle parannuksia aikaan, mutta tällä vaalikaudella me voimme juhlia tätä, koska nyt ensimmäistä kertaa Euroopan unioni aikoo säädellä hiilidioksidipäästöjä raskaista hyötyajoneuvoista silloin, silloin kun tätä hoidettiin auto, henkilöautoista, silloin käytiin kovaa kamppailua mutta, ja paljon, paljon vastahankaa, mutta me onnistuimme hyvässä yhteistyössä varjoesittelijöiden ja eri ryhmien kanssa, joita kiitän heidän panoksestaan. Ja me olemme aina samaa mieltä, mutta uskon, että loppupeleissä olemme päässeet sellaisen sopimuksen, jota kaikki voivat tukea ja voivat katsoa, että olemme koskettele, että ymmärrämme tämän asian tärkeyden jossa hiilidioksidipäästöt asetetaan 2025 15 prosenttia ja 2030 sitova tavoite 30 prosenttia. Ja erityisesti tämä pitkän aikavälin näkymä antaa hyvin selkeän signaalin autovalmistajille ja hyötyajoneuvojen valmistajille, että eli ne täytyy investoida uuteen teknologiaan. Me olemme myös onnistuneet siinä, että, että olemme sulkeneet porsaanreijät, esimerkiksi tällaiset erityisbonukset, ja, ja olemme asettaneet nolla, äh, siis päästöttömi, benchmark on meille päästöttömät äh, ajoneuvot, joka on selkeä signaali valmistelle, että ne eivät, e, että ne eivät vain paranna ne kyky, nykyisiä versioita ja nykyistä moottoriteknologiaa, vaan niin ne täytyy myös investoida uuteen teknologiaan tulevaisuutta varten, joka voi olla päästötön tai voi vai, se voi olla esimerkiksi vetykin ja tämä on vielä auki, mutta tämä on selkeä signaali näille valmistajille, että tähän suuntaan ollaan menossa. Niin kuin sanottiin, se oli kova, kova taistelu. Erityisesti me äh, vihreät olisimme halunneet saada korkeampia tavoitteita, mutta oli kuitenkin hyvin tärkeää, että valmistajat ovat tietoisia siitä, mikä on, mistä puhutaan pitkällä aikavälillä että tietävät, mihin äh, investoida pitää ja koska liikennesektori on myös puhdistumassa ja pyrkii vähentämään äh, hiilen käyttöä, koska ihmiset kysyvät, että minkälaisia ajoneuvoja teillä on ja mitä. Täytyy muistaa, kaikista Euroopan äh, päästöistä se on 6 prosenttia äh, ja liikenteessä on jopa 25 prosenttia. Me puhumme siis hyvin tärkeästä kategoriasta, joka on kaiken lisäksi lisääntymässä, koska vuonna 2050 meidän pitäisi olla hiilitön talous. Ja sit, sit, sitä taustaa vasten tämä lainsäädäntö on tärkeää. Meillä on ollut tar- vuonna 2022 meillä on asian puolivälin tarkastelu ja silloin katsellaan myös niitä tavoitteita, mistä me, hyvä, joista me päätämme huomenna ja me voimme päätellä, että voimme tehdä enemmän, koska signaalit, joita me olemme antaneet valmistajille ja, ja, ja in, ne investoinnit, jotka menevät päästöttäviin ajoneuvoihin, niin silloin markkinat ovat muuttumassa, silloin me saamme uusia työpaikkoja Euroopan unionin sisällä, <clears throat> koska on nyt korkea aika, että myös hyötyajoneuvoissa tämä säännellään, koska esimerkiksi Yhdysvallat, Japani ja Kanada ovat säännelleet tätä jo mitä ennen. Ja olemme, otamme siis kiinni heitä ja varmistamme, että innovaatio ja uusi teknologia tehdään Euroopassa ja luodaan työpaikkoja Euroopassa ja samaan aikaan annetaan, luodaan myös hiilettömyyttä liikennesektorille, joka on tärkeää, jos me haluamme päästä Pariisin sopimuksen tavoitteisiin. Vielä kerran haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja myös komissiota ja myös neuvostoa, joka ei ole täällä. Ja, ja, ja kiittäisin näitä tästä hyvästä yhteistyöstä, jotta diili saatiin tehtyä. Kiitoksia. Odotan jännityksellä huomista. Kiitos. Herra komission Arias Kanietti, olkaapa hyvä, jos haluatte puhua. Madam President, Rouva puhemies, arvot parlamentin jäsenet, on ilo olla täällä tänään viimeisessä keskustelussa liittyen hiilidioksidipääsyn normeihin uusille raskaille ajoneuvoille. Euroopan parlamentin neuvoston saama sopimus on tärkeä saavutus, jotta saatetaan päätöksen kattava lainsäädäntöpaketti puhtaan ilmaston ja energian hyväksi 2020 mennessä. Nopea hyväksyminen on ollut mahdollista rakentavien ponnistelujen kompromissihengessä molemmilta toimielimistä. Ja erityisesti halusin kiittää esitellä Heikuthia ja muita varjoesittelijöitä ja onnitella heitä erittäin hyvästä lopputuloksesta, joka saavutettiin näin lyhyessä ajassa. Se on tasapainoinen ja kunnianhimoinen saavutus. Siellä on kaikkein tärkeimpiä elementtejä sikäli, että Euroopan unioni raskaissa hyötyä ajoneuvoissa asetetaan alle 50 prosentin hiilidioksipäästöt normi ja 2030 alle 30 prosenttiin verrattuna viitekauteen 2090-2020. Tavoitteet kattavat suurimmat ajoneuvot, eli noin 70 prosenttia kaikista päästöistä tällä alalla, ja annetaan myös kannustimia tekniikan neutraaliuden pohjalta. 2019 a, käynnistetään tämä superkreditjärjestelmä. Me saamme hyvän hallintojärjestelmän sen takaamiseksi, että leikkaukset toteutuvat, ei vain paperilla, vaan todellisuudessa. 2022 tehdään tarkistus, jota voidaan arvioida lainsäädännön vaikuttavuus. Tämä uusi lainsäädäntö täyttää paketin, jotta tieliikenne tulee mukaan myös puhtaaseen liikkuvuuteen, niin että voidaan siirtyä ilmastoneutraaliin talouteen. Ilman toimintaa hyötyy ajoneuvojen päästöt lisääntyisivät jopa 25 prosenttia, ehkä 20 prosenttia 2030 mennessä. Näillä tavoitteilla ja 2020 jälkeisen kauden tavoitteilla – päästään 24 prosentin leikkauksen 2030 verrattuna vuoteen 2005. Tämän myötä jäsenvaltiot voivat päästä sitoviin tavoitteisiin oman lainsäädännön pohjalta. Euroopan unioni voi myös parisen sopimuksen sitoumukset toteuttaa. Liikenteen toimijat voivat hyötyä säästöistä myös jopa 25 000 euroa vuo, ensimmäisenä vuonna ja, ja 2025 jopa 60 000, jos uuden rekan hankkii. Tämän myötä voidaan auttaa varsinkin 600 000 pk-yritystä, jotka toimivat Euroopan unionin, unionin liikenteen alalla ja palkkaa lähes kolme miljoonaa työntekijää. Lainsäädäntö myös nykyaikaista talouttamme unionissa ja varsinkin autoliikennettä ja teollisuutta, jotta voidaan innovointiin ja tekniikkaan sijoittaa. Ja varsinkin kannustinjärjestelmä raskaille hyötyjä niin voi myös sitten palkita kaikkein pisimmälle meneviä, niin että voidaan puhtaaseen polttoaineeseen ja infrastruktuuriin sijoittaa niin, että luodaan olosuhteet vähäpäästöisille ajoneuvoille. Lopuksi on ennustettu, että se vaikuttaa kasvuun ja työllisyyteen myönteisesti niin, että voidaan vähentää öljyn tuontia Euroopan unionin. Hyvät parlamentin haluaisin pyytää teitä tukemaan tätä tasapainoista ehdotusta huomisessa äänestyksestä. Uuden lainsäädännön myötä päästään kohti puhdasta liikkuvuutta ja Tästä kertoisin myös parlamentin jäsenille, että komissio on laatinut kaksi lausumaa, antaen täyden tuen tälle sopimukselle. Ne liittyvät jatkuvaan vektorivälineen kehittelyyn ja omat määräykset, jotka liittyvät myös nollapäästöisten ajoneuvojen maksimipainolle. Kiitän vielä jäseniä annetusta tuesta. Kiitos kovasti.

Monen vuoden työ on nyt saanut päätöksen raskaansa hyötyä neuvassa. Valiokunta on tehnyt hyvää työtä. Huomisessa äänestyksessä meillä on sääntöjä, jossa päästään hyvin eteenpäin, vaikka se vaikea on ollutkin, ettei haitata liikenteellä ympäristöä. Mutta tämä on minun viimeinen puheenvuoroni täällä Euroopan parlamentissa. Haluaisin nyt kiittää 15 suuremmoisesta vuodesta Täällä, saa, tällaisen ensimmäiset harmat hiukseni, jotkut teistä, täällä salissakin vielä läsnä, ovat ehkä syynäkin, mutta on ollut hienoa edustaa Ruotsia ja moderaattipuolta täällä niin, että voidaan saada muutosta vapaakaupassa, saada ihmisiä pois köyhyydestä. On ollut hienoa saada muutosta myös ympäristössä tällä politiikalla, jossa ihmiset ovat keskiössä ja he voivat tulla muitakin mukaan. Me olemme saaneet paljon aikaan. Emme aina ole yksimielisiä. Kaikki olet niin maltillista kuin ehkä minä haluaisin, mutta olemme tehneet parhaamme, että saadaan hyviä sääntöjä. Ja haluaisin kiittää omia valintojani, koska me olemme taistelleet Euroopan puolesta. Euroopan tarvitsee toivoa, rauhaa ja yhteisyyttä. Ja jatkukoon niin niiden osalta, jotka tänne jälkeeni tulevat. Mutta älkää koska luopuko toivosta. Sen puolesta kannattaa aina taistella. Kiitos. La parole est monsieur. Herra Zoffoli, SD-ryhmän puolesta, kaksi minuuttia. Avec micro, avec micro, monsieur. Mikrofonin kanssa, kiitos. Monsieur Zoffoli. Herra Zoffoli, mikrofoni ei ole päällä. Ah. No niin, keskustelussa oleva asetus täyttää tärkeän aukon. Ensi kertaa määritellään Euroopassa vastustuksen jälkeen, kymmenen keskusteluvuoden jälkeen yhteiset normit raskaille hyötyajoneuvoille. Tämän niiden osuus on 6 prosenttia kaikista päästöistä unionissa, sitä paitsi ne ovat kasvamaan päin. Paitsi meillä on kunnianhimoiset tavoitteet, jotka on tavoitettavissa toki CO2-päästöjen leikkaamiseksi, me muutenkin lisäämme turvallisuutta liikenteen alalla ja pystyttäisiin vähentämään polttoainekulutusta. Nämä tiedot olivat aika kaukana siitä, mitä on sertifioitu laboratorioissa. Todelliset tiedot ovat tärkeitä, että päästään dieselgate-skandaalista eroon. Näiden tietojen käytön myötä voidaan osoittaa myös riippumatonta valvontaa. Ja komission myötä voidaan myös hyväksyä menetelmä, että voidaan arvioida hyötyjen vaikutus koko elinkaaren osalta valmistuksesta romuttamiseen. Sitä paitsi siellä on mekanismi, että voidaan antaa kannustimia rek- sähköisille rekoille tai vähäpäästöisille ajoneuvoille. 2025 alkaen asetetaan vähimmäisvaatimukset näille ajoneuvoille, kun niitä valmistetaan. Niin ikään kannustetaan julkisia investointeja, kuten yksityisiäkin, jotta voidaan rakentaa sähköisiä ajoneuvoja. Lisäksi kun siirrytään hiilittömään liikenteeseen, kun 94 prosenttia vielä turvaudutaan polttoaineeseen, tarvitsemme myös ehkä luonnonkaasua, mutta on välttämätöntä, että Euroopan komissio luo rahaston, jotta voitaisiin antaa tukea alan tutkijoille laboratorioille niin, että voidaan saada kestävä siirtymää aikaa myös sosiaalisesti, eikä vain ympäristön kannalta tämä asetus edustaa myös tärkeän etapin liikkuvuuden Euroopassa kohti uutta kehityksen mallia, joka perustuu teollisuuden ja ympäristön liittoon. Herra Demesmaker, puolitoista minuuttia ECR-ryhmän puolesta. Morgenmiddag is het de laatste plenaire... Huomenna puolilta päivin äänestämään viimeistä kertaa tällä vaalikaudella. Nyt meillä on mahdollisuus äänestää konkreettista toimista, kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan. Hiilidioksidipäästöt raskaista hyötyaineista ovat 6 prosenttia kaikista väestöistä EU-ssa e ja 25 prosenttia tieliikenteen päästöistä. Ja tämä käyrä on menossa jyrkästi ylöspäin, esimerkiksi minun kotiseudullani Flanderissa. Jos me haluamme tässä tehdä jotain, meidän täytyy vihertää <clears throat> rekkalaivastoa. Siksi onkin oleellista, että ensimmäistä kertaa saamme tällaisen normin kuorma-autojen hiilidioksidipäästäjille. Me tarvitsemme myös päästöttömiä ja vähäpäästöisiä hyötyajoneuvoja. Minun puolueeni NVA on myös tämän, tämän kannalla, vaikka olisimme olleet olla kunnianhimoisempiakin. Ja tietenkin nämä kuorma-autot ovat tietenkin myös tärkeitä ilman laadun kannalta. Monet kuole, menehtyvät liian nopeasti, kärsivät huonosta ilmasta. Standardit johtavat myös polttoaineen säästöihin ja tästä myös hyötyvät yritykset. Me tarvitsemme teknisiä ohjeita, joita innovaatioita voidaan hyväksi suosia. Kolmannet maat, kuten USA ja Kiina, ovat jo tällä tiellä Euroopan unioni ei saa jälkeen. Herra Turvalds, alleryhmän puolesta kaksi minuuttia. Arvoisa puhemies, minä aluksi haluaisin kiittää kumppaneitani tässä asiassa, joka käsittelyn ajan tässä painostettiinkin, ja Bassia kiittäisin ja tuota Kristoff Vielneriä joka jo täältä lähti, valitteli harmaita hiuksia. Jos katsoo minua ja komission jäsentä, niin voidaan kyllä sanoa, että hän on ehkä, meillä hän aiheuttaa vielä enemmän harmaita hiuksia kuin me hänelle. Edessä on haasteita. Ensinnäkin meillä on aika pirstaloitunut tilanne. Me olemme sen tavallaan luoneet, asettaneet myös vaikeuksia tavoitteiden saavuttamiselle. Ja totta kai Valmistelu on vielä vaikeuksia päästä näihin tavoitteisiin, ja niin se tekee sen vielä hankalammaksi. Lisäksi, lisäksi toinen vaikeus, jota kutsutaan päästöttömiksi ajoneuvoiksi, siis päästötön ajoneuvo, jota käyttää likaista sähköä, ei se ole päästötön siis. Eli siellä tarvittaa tämän asian selvittämiseen. Kuultiin eilen Greta Thunbergiäkin, sehän riippuu siitä, kuinka voidaan investoida jatkossa puhtaaseen sähköön ja näin päästä eteenpäin. Me tarvitsemme siitä syystä siis myös siltoja jatkossakin vaihtoehtoisia polttoaineita, joiden päästöt ovat alhaisemmat kuin sillä sähköllä, jota nyt käytetään. Suurin haaste edessämme liittyy totta kai siihen, kuten Bas totesi alussa, että seuraavina vuosina täytyy miettiä tätä lainsäädäntöä että seuraava kokoomus parlamentissa varmaan saa mielenkiintoisia tehtäviä osakseen, jotta menee oikeaan suuntaan tämäkin ehdotus, että päästään näihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin, jotka olemme asettaneet itsellemme. Ja se koskee, että komission jäsen pitää kieltä keskellä suuta. Bas ja minä ja muut, jotka vielä täällä ovat, hoitavat, että tämä hoidetaan satamaan. Ryypi haluaisi tehdä kysymyksen, hyväksyttekö sininen kortti? Aina on ilo kuulla hänen kysymyksiään. Äh, Haluaisin kiittää sydämellisesti kollega Turvaltsia, sillä hiilidioksidipäästöt tietysti ovat haaste ja siksi me tarvitsemme koko elin iän aikaisia päästöjä. Tämä pitää ottaa huomioon, ei pelkästään valmistus. Uskotteko esimerkiksi siihen, että älykäs pysäköinti ja hyvä ajotapa kaupungeissa voisi osaltaan vähentää päästöjä? Kiitos mielenkiintoisesta kysymyksestä. Minä uskon, että kaikkein tärkeintä, mitä kaupungissa tarvitaan, ei ole niinkään että älyautoja, vaan älykkäitä kuljettajia – en tiedä, voiko ryppik niitä saisi aikaan. Mutta me tarvitsemme siis koulutusta ajamiseen. Ajatellaan näitä teknisiä välineitä, joita meillä on, jotta se säilyy valvonnassa. Että me pelkää tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia. Sitten on hyvät edellytykset pelastaa tämä myös Itävallassa. Grazie. Kiitos. Sitten seuraavaksi Gue ryhmän puolesta edustaja Ek. Puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä, Stefan. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. Tässä parlamentissa tätä parlamenttia ja komissiota ja neuvostoa olen usein kritisoinut siitä, että usein päätöksiä tehdään yrityksen ja eläinvastaisten vastaisen toiminnan hyväksi, mutta olen tyytyväinen tähän tulokseen, jonka olemme saaneet Envi-valiokunnassa Eikhautin kanssa yhdessä aikaiseksi. Huomenna me äänestämme raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen alentamista, vaikka teollisuus on tehnyt vasta rintaa, ennen kaikkea Saksan teollisuus. Siltikin tämä mietintö menee komission ehdotusta pidemmällekin. Tämä mietintö on näin tärkeä askel ympäristön suojelun kannalta, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi. Meillä on monella alalla vielä paljon työtä edessämme. Tänään tämä on viimeinen puheeni tässä parlamentissa. Seuraavalla vaalikaudella en enää ole täällä jäsenenä. Haluaisin pyytää tulevissa tulevissa päätöksissä Lissabonin sopimuksen artiklan 13 mukaisesti ottamaan huomioon myös eläinten hyvinvoinnin, joka meidän, jotka meidän hyväksi, joita viljellään ja tapetaan. On korkea aika muuttaa poliittista ideologiaa, ei pelkästään, ei talouskasvu ja täystyöllisyys saa olla ainoa tavoite, vaan kaikkien elinmuotojen hyvä elinelämä. elämä. Kiitos kaikesta ja onnea ja menestystä tuleviin poliittisiin päätöksiin. Kiitos kovasti. Parahin Ek, sininen kortti teille, hyväksyttekö? Kollega Liisi, olkaa hyvä. Ja, dank. Äh, kiitoksia arvoisa kollega Eik. Toivotan tietenkin henkilökohtaisesti kaikkea hyvää tulevaisuudessa, mutta yksi kysymys kuitenkin. Nyt äh, se, mitä nyt on pöydällä, se kuitenkin ylittää selvästi komission alkuperäisen ehdotuksen. Me olemme näin olla aika lähellä ja se on se, mitä Saksan liittohallitus on esittänyt, 15 prosenttia ja 30 prosenttia. Se on hyvin viisasta ja järkevää, eikä täm- ja tämä ei me ylitä komission alkuperäistä esitystä. Tällä halusin sanoa sitä, että joissakin kohdissa me olemme neuvotteluissamme saavuttaneet tavoitteita, jotka menevät pidemmälle kuin komission ehdotus. Ennen kaikkea kyse oli erinomaisen kollegan Bas Eichhoutin ansiota. Hän kynsin ja hampain taisteli sen puolesta, että saamme todellakin kunnianhimoisen mietinnön aikaiseksi. Haluaisin kiittää häntä siitä vielä henkilökohtaisesti. Kiitoksia kovasti, kovasti kiitoksia Saksaksikin. Ja sitten vireiden puolesta edustaja Nelli. Kaksi minuuttia, olepa hyvä Karima. Hyvät kollegat, tällä viikolla me olemme kuulimme Greta Thunberg, aktivisti, joka tuli tänne sanomaan, Toimikaa, toimikaa, toimikaa nyt. Toimikaa niin, että te päättäjät mahdollistavat sen, että tulevat sukupolvet voivat erää, elää myös onnellisina. Jos me haluamme vastata planeetan tarpeisiin ja säilyttää terveytemmekin, jos me halutaan vähentää merkittävästi saasteita, meidän täytyy kantaa vastuumme ja asettaa liikenne kantamaan myös kulut, kuten kaikki muutkin. Euroopan teillä on vain 5 prosenttia rekkoista, kun ajatellaan liikennettä ylipäätään, ne kuitenkin ne tuottavat 25 prosenttia neljänneksen kasvihuonekaasupäästöistä unionissa. Jos me jonain päivänä haluamme vielä noudattaa COP21 sitoumuksia pelastaa ilmasto ja planeettaa, niin on nyt korkea aika luopua tästä epätasapainosta. Tämän tekstin myötä me vihdoinkin otamme ensimmäisen askeleen leikkaaksemme CO2-päästöjä 15 prosenttia, 25 mennessä ja 30, miinus 30 prosenttia 30 mennessä rekoissa. Me menemme pidemmälle kuin komission ehdotus. Ensi kerta Eurooppa haluaa puhtaita rekkoja ja näin voidaan kohentaa myös ilman laatua. Tämä on voitto Tämä voitto osoittaa mitä? Että kun me valitut edustajat kuulemme, varsinkin nuoria, jotka joka viikko lakkoilevat pelastaakseen ilmastoon, ja kun luovutaan näistä kauniista sanoista ja ryhdytään toimeen, niin asiat menevät oikeaan suuntaan. Voimme olla ylpeitä, mutta huoma. Tässä on vielä pitkä tie edessä, jos me haluamme pelastaa lapsemme niin, että voit hengittää vapaasti, olla onnellisia ja käyttömahdollisuuksia mahdollisuuksia kauniilla paleitallamme, niin sitten huomenna täytyy äänestää tämän puolesta. Kun tämän puolesta äänestää, niin puolesta, että ilmaston puolesta, kiitos. Merci beaucoup. Kiitos kovasti, kiitos sitten edustaja Lancini ENF ryhmän puolesta kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Grazie, Kiitos puhemies. Liikenteen on tärkeä taloudessa ja yhteiskunnassa, ehkä yksittäisissä jäsenvaltioissa ja unionissa. Kuitenkin täällä jatkuvasti unohdetaan tämä näkökohta, eikä kuulla yrittäjien ja työntekijöiden pyyntöjä. Nämä toimet tässä ehdotuksessa ovat hypoteeseja, anakrostisia ja epärealistisia. Tekstissä puhutaan puhtaasta siirtymästä nollapäästöihin – ja kestää uutta tekniikkaa, että ilman kuitenkaan arvioida vaikutusta itse toimen osalta. Siellä on vain sähkö esillä, eikä siinä huomioida niitä muita mahdollisuuksia, joita on nytkin markkinoilla esillä. Jos pitäisi alusta lukien miettiä myös sekatekniikan käyttöä ja pidempiä jaksoja, jotta todella voidaan saada yrityksetkin tähän mukaan kelkkaan. Päästöttömän tekniikan kehittäminen ei ole kovin pitkällä vielä raskaissa hyötyä ajoneuvolla verrattuna henkilöautoakin, varsinkin jos ajatellaan pitkää kuljetusta. Ja, ja totta kai tässä isketään kilpailukykyyn ja jäsenvaltioihin. Eurooppa olisi riippuvainen rikkaista maista, joilla on raaka-aineita ja akkujen valmistukseen, kuten Kiina. Et, ja ajatella myös, miten täällä tuotetaan sähköä, kun se edelleen on peräisin muun muassa hiili voimaloista ja ydinvoimasta. Paradoksaalisesti on jo käytetty uusia mahdollisuuksia sähköneuvojakin, mutta kuitenkin sitten öljyä käytetty sähkön tuottamiseen. Ja totta kai sillä on kielteisiä vaikutuksia työllisyyteenkin auton valmistuksen osalta. Ja se on kuitenkin suhdanneiden varassa, kuten Saksassa nyt on nähty, ja voi olla, että siellä menetetään työpaikkoja alalla jopa 70 000 ja 2030 mennessä. Meidän vastuumme on miettiä hyvin tätä erotusta, kuten muitakin, ja miettiä, miten se nyt on muotoiltu, niin pelkästään se ei ole ymmärrettävissä ja käyty itseään vastaan. Kiitos. Grazie mille. Kiitoksia. Kiitos. Sitten edustaja Sosnierz, minuutti. Nie ma pojazdów zeroemisyjnych Puhemies, ei ole olemassa mitään nolla, siis päästöttömiä ajoneuvoja. Siinä se on, ei ole olemassa mitään päästöttömiä ajoneuvoja. Tämä on vain markkinointikikka näille valmistajille, jotka nämä niin sanotut päästöttömät ajoneuvot pääst, laskevat, ne likaavat muulla tavalla, eli voimalaitosten kautta. Nämä Rovadelli voi sanoa, mitä hän haluaa ja huutelee, mitä hu- huutelee, eikä sitten kuitenkaan seuraa keskustelua sen jälkeen. No, no, kyllä, nuoriso voi haluta mitä haluaa, mutta ellei teknologia ole näiden päästöjen vähentämiseksi, niin sitten sitä vaan siirretään teknologisilla kikoilla – mutta globaalisti tämä, tämä oikeastaan vaan merkitsee päästöjen lisääntymistä, ne ovat vastuuttomia päästöjä. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi edustaja Liise, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos. Hyvät kollegat, on hienoa, että huomenna määrittelemme ensimmäistä kertaa nämä ylärajat raskaille hyötyajoneuvoille. Jokaisen alan pitää osallistua päästöjen vähentämiseen. On hyvä, että liian pitkälle menevät vaatimukset vihreiltä ja sosiaalidemokraalta saatiin poistettua tekstistä. Kiitos Bas Eichhautelle hänen pragmaattisuudestaan. Hän halusi enemmän alun perin, mutta sitten hän suostui siihen tulemaan vastaan EPP-ryhmää ja komissiota. Kiitos Christopher Fjellnerille hänen panoksestaan, ei pelkästään tässä asiassa, vaan myös muissakin asioissa. Haluaisin käyttää tämän tilaisuuden nyt hyväkseni, kiittääkseni komission jäsen Jeteä. Hän on kuulemisensa yhteydessä saanut paljon kritiikkiä osakseen, mutta niidenkin, jotka tuolloin kritisoivat, pitää nyt myöntää, että yhdessä olemme saaneet paljon aikaiseksi ilmastonsuojelun äh, eteen Euroopassa. Tämä on nyt viimeinen lainsäädäntöteksti tällä alalla, jonka hyväksymme tässä parlamentissa, joten kiitos komission jäsen Kanjetelle. Meidän on jatkettava työtä ja yksi aihe seuraavalla kaudella tulee olemaan se, että meidän on vahvistettava junaliikennettä. Puhtaat rekat ovat hyvä asia, mutta meidän pitää saada siirrettyä rahti- ja henkilöliikennettä raiteille. Lisäksi raideliikennettä rasitetaan päästökauppasäännöillä paljon enemmän kuin muita aloja. Tämä on aihe, jonka parissa meidän pitää tehdä työtä seuraavalla kaudella. Kiitos paljon. Kiitos. Edustaja Liisi, teillä on esitetty sinistä korttia. Herra Sosnersilta, hyväksyttekö? Herra Liise, olkaa hyvä. Powiedział pan, że tak wiele zrobiliśmy dla klimatu, to proszę powiedzieć. Niin, <clears throat> tässä on paljon tehty mutta kun puh- oikeastaan te, ovat, te olette saattaneet paperille vain stereotypioita. Ei se kuitenkaan konkreettisesti mitään ole ilmaston eteen tehty. No, äh, tietoisesti kuuntelin, miten hulluja puhuitte voimme sanoa konkreettisesti, että olemme hyväksyneet lainsäädäntöä, hyväksymistä huomennakin sen hyväksi, että EU tavoit, saavuttaa päästötavoitteensa 2030 ja ö, pääsemme yli 40 prosentin päästövähennystavoitteeseen. Monet muut mantereet voisivat tästä ottaa opiksi. EU on esimerkillinen tällä saralla. Olemme myös samalla huolehtineet siitä, että energiaintensiivistä teollisuutta ei ole häädetty Euroopasta. Kyllä, jos kummastakin, kummaltakin puolta taloa tulee kritiikkiä, niin se on hyvä merkki siitä, että olemme kultaisella keskitiellä. Kiitos sitten edustaja Dalli. Mirjam, ole hyvä, puolitoista minuuttia. Um, thanks a lot for this and first... Kiitoksia kovasti, kiittäisin, onnittelisin ensinnäkin esittelijäämme Bas Eichhuttia hänen tekemästään työstä, jotta sopimusta aika tiedän, että ei se ollut helppoa ja on ihan myönteistä, että nyt meillä on jälleen uutta politiikkaa, jotta päästään eroon hiilidioksipäästöistä liian pitkään. Ei ollut mitään standardeja raskaille hyötyönevoille. Olimme tietoisia, että nämä rekkaat vaikuttavat merkittävästi ilmaston lämpenemiseen. Ilmastovaikutus varmasti vain kasvaa kasvamistaan, jos emme tee mitään. Nyt on nyt korkea aika, että EU hyväksyy sitovia päästötavoitteita näitä ajoneuvoja varten. Me olemme etäännyttäneet komission alkuperäisestä ehdotuksesta ja ei saatu aika sitovia rajoja, kun neuvostelimme neuvoston kanssa puolestaan, että saataisiin myös vertailuarvoja, niin tämä sinällä on saavutus. Minä tiedän, että tunnen tämän ihan liiankin hyvin, siksi kiittäisin SV-varjosittelijä Damina Zoffolia hänen panoksestaan ja hänen roolistaan sen takamiseksi, että saatiin aikaan hyvä kompromissi. Parlamentin kanta on oikealla tasolla. Me tarvitsemme nyt sitä, jotta voitaisiin noudattaa ilmastositoumuksiamme. Minä uskon, että puhtavia ajoneuvojen tulevaisuudessa, rekkot mukaan lukien, on mukana aina innovaatiota. Tarvitaan kannustimia vähäpäästöisten ja päästöttömien ajoneuvojen valmistamiseen, koska ne saavat aikaan tämän muutoksen. Tähän me tähtäsimme. Me saimme aikaan tuloksia. Odotan mielenkiinnolla tulevinakin vuosina tätä työn jatkoa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten edustaja Revodallon Bonfoy, puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Lopultakin Euroopan unioni ottaa käyttöön päästövähennystavoitteita hiilidioksin kohdalla raskaille hyötyajoneille. Olen liikennevaliokunnassa STn edustaja. Jäsenvaltiot Saksa ja muut, jotka kuuntelevat teollisuutta, eivät halunneet näin kunnianhimoisia tavoitteita. On valitettavaa, että neuvosto ei ole päästötavoitteessa kunnianhimoinen. Liikennealalla päästöt ovat viime vuosina vain nousseet. 2022 uudelleen tarkastelu on välttämätöntä, jotta voimme katsoa, pitäisikö ottaa mukaan lisää ajoneuvotyyppejä ja muuttaa jotakin muutakin. Mm, on hienoa, että ollaan päästy tämän ensimmäisen etapin loppuun ja luotu näitä tavoitteita. Tämä on edistysaskel, jotta voimme myös taistella ilman epäpuhtauksia vastaan ja kunnioittaa Pariisin sopimusta ja muita ilmastotavoitteita ja näin rajoittaa ilmaston lämpenemistä. Tämä on vastuumme tuleville sukupolville. Eurooppa toimii konkreettisesti saasteita vastaan ja on hienoa, että viimeinen vuoreni koskee juuri tätä aihetta. Kiitos paljon. Kiitos kovasti, kiitos. Ja nyt keskustelua puheluetteloa. Kaksi pyyntöä. Hyväksy molemmat. Ensimmäisenä edustaja Faria, minuutti. Olkaa hyvä, Ignacio. Presidente. Kiitos, puhemies. Minä haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat kantaneet kortensa kekoon saadaksemme kunnianhimoiset tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi raskaansa hyötyä. Ja kiitän myös niitä, jotka ovat tehneet työtä tämän kauden aikana muissakin aiheissa ja näin vaikuttaneet tavoitteiden saavuttamiseen. Rouva Dalli, joka juuri tuossa lähti, ansaitsee kiitoksia. Meidän täytyy leikata päästöjä. Tämän myötä parlamentti ja ryhmäni, kansanpuolue, ovat noudattaneet omia tavoitteitaan. Me emme voi sivuttaa ilmastonmuutosta, väitteet olisi olemassa. Meidän täytyy miettiä myös ihmisen toiminnan myrkyllisyyttä planeetalle. Minä uskon, että olemme saaneet hyvään aikaan, kun tiedemiehet ja naiset ovat soittaneet hälytyskelloja. Myös nuorten parissa on paljon saatu aikaa, mutta me emme ole välttämättä pärjänneet riittävästi hyvin, kun me pyrimme pääsemään eroon ydinvoimasta ja pääsemään kohti vihreitä. Lapset vaativat, että kiitoksia kovasti. Ja seuraavaksi edustaja Kelly. Ole hyvä, Sean. Having been involved in the whole climate change agenda all during this mandate. Olen käsitellyt ilmastonmuutosta koko kauden aikana ja on hienoa osallistua tähän keskusteluun. Olen tyytyväinen edistykseen parlamentissa. Onnittelut myös komission jäsen Kanjetelle, joka on johtanut meidät Pariisin sopimuksesta tähän Äh, hetkeen. Kiitos myös Bas Eichhautille, joka on ollut johtava voima tässä tällä alalla viimeisen viiden vuoden aikana. Kuten edustaja Dalli sanoi, meillä on lainsäädäntöä, tärkeä lainsäädäntö nyt jo käytössä, ja meillä on paljon tehtävää vielä päästöjen vähentämiseksi. Kun, kun talous paranee, minä äh, ajan esimerkiksi kotoni Dublinin lentokentälle ja Strasbourgista ajan myös Frankfurtiin ja näen paljon raskaita hyötyajoneuvoja teillä, mutta päästöjen vähentäminen ei itse asiassa vähennä ei vähennä liikenteen määrää, joten on tärkeää tehdä liikenteestä energiatehokasta, joten kyllä me voimme olla kunnianhimoisempia tulevina vuosina, mutta tämä on hyvä alku. Me tarvitsemme asteittaista lähestymistapaa, se auttaa teollisuutta ja myös ympäristöämme. Hyvää työtä. Kiitos kaikille. Kiitos kovasti. Kiitos. Näin päättyy tämä keskustelu ja puheenluettelo. Ja nyt annan puheenvuoron komission jäsenelle Arjes Nietelle. Olkaa hyvä, herra komission jäsen. Kiitos, presidentti. Thank you, honourable members, for this uh, debate, and I would like to, to start answering. Aluksi haluan puuttua eräisiin kysymyksiin, joita, joita edustaja Ososnor esitti. Hän esitti kysymyksen, että mitä tämä parlamentti on tehnyt ähm, ilmastonmuutoksen eteen. Mä sanon vastaan, että aika paljon, ja mitä Euroopan unioni on tehty äh, ilmastonmuutoksen suhteen, aika paljon. Ennen 2020 vuotta asetimme äh, kunnianhimoisia tavoitteita, ja 2017 oli tarkoitus sitten, me olemme vähentäneet, vähentäneet, vähentäneet päästöjä, me olemme kehittäneet teknologiaa ja me olemme tehokkaita, mutta tämä parlamentti viidessä vuodessa on, on, on luonut melkoiset puitteet liikente- <clears throat> energialle ja ilmastonmuutokselle. On ollut 30 vuotta politiikassa kansallisella, alueellisella ja eurooppalaisella tasolla ja enkä muista missään että havainneeni näin tiivistä lainsäädäntötyötä, kun me olemme nähneet tässä. Minun täytyy kiittää valiokuntien puheenjohtajia, Lavia muun muassa väliä, ja kaikkia esittelijä aloittain Bas Aikoutista ystävästäni, joka on tehnyt vaikuttavaa työtä, ei pelkästään täällä, mutta on myös tehnyt elämästäni vaikeata tämän direktiivin osalta. Ja silloin kun olemme tehneet tämän tehneet, me olemme luoneet merkittävän määrän äh, lainsäädäntöä, joka tulee äh, merkitsemään 45 äh, prosenttia vähemmän päästöjä vuonna 2030 ja 2050 sitten on vähennetty 60 prosenttia. Me olemme tehneet merkittäviä tavoita. Yksi tärkeimpiä on se, että, että saadaan myös poliittista tukea näille ehdotuksille. E- ilmasto- ja energiapakettia 80 prosenttia tästä sisällöstä oli suotuisa ja ilmastossa 76 prosenttia. Tässä on ollut merkittävää poliittista tukea tälle lainsäädännölle, jota me olemme tehneet vuodelle 2030. Tällaista ei tapahdu kauhean usein. Tämä tarkoittaa sitä, että dialogi ja ymmärtäminen on mahdollista. Meillä on erilaisia käsityksiä, me olemme neuvotelleet ja ja omalta puoleltani voin sanoa, että, että tämä oli hyvä kaava. Mä olen osallistunut 79 trilogiin. 71 trilogiin, on, niitä on ollut va- vaikeita. Se on vienyt 350 tuntia elämästäni, elämästäni. Ja haluan kiittää teitä kaikkia, koska tämä on ollut va- hienoa työtä. Ja ilman parlamentin jäsenten mukana oloa tämä ei olisi tullut mahdollista, koska, koska, koska mar- parlamenttihan arvioi näitä komission ehdotuksia. Näinhän se peli menee. Ja tämä on tämä toimielinten tapa edetä. Ja meillä on ollut aika raskas tämä menettely, ja, joka kuitenkin merkitsee perustavanlaatuisia arvoja tulevaisuudessa. Ja tämä parlamentti, tämä parlamentti on kantanut vastuun. Ja tämä parlamentti ei kuitenkaan lopettanut työtään. Minä näin viimeisessä kallupeissa, että, joka 77 prosenttia mahdollisista äänestäjistä pitävät globaalin lämpenemisen tärkeänä sen suhteen, että ketä he äänestävät eurovaaleissa. Ja tämä on hyvin tärkeä juttu. Kyllä eurovaaleissa ilmasto on yksi tärkeimpiä asioita ja minä kannustan teitä tekemään kaksi asiaa. Ensinnäkin että selvittäkää eurooppalaisille, mitä me olemme tehneet tämän viiden vuoden aikana, ja sanokaa myös, mitä te haluatte tehdä seuraavan viiden vuoden aikana. Ja tämä tuo enemmän ihmisiä vaaliurnille, ja tässä saadaan laajempaa tukea seuraavalle parlamentille. Sitten me olemme seuraavan viiden vuoden, äh, viiden vuoden aikana äh, pystymme lopettamaan, saattamaan tämän paketin päätökseen ja me teemme yhteistyötä jotta saisimme Euroopan unionista sellaisen talouden, joka ensimmäistä kertaa on, on, on ilmaston suhteen neutraali. Kiitos. Kiitoksia kovasti komission jäsen. Ja nyt puheenvuoron saa esittelijä Bas Eichhout. Bas, ole hyvä. Kiitos. Ensinnäkin, kun nyt olemme niin kiitollisia kaikki, niin minäkin kiittäisin komission jäsentä Aris Kanjetta tekemästäsi työstä. Ja totta kai meillä oli omat hetkemme, jos olemme merimielisiä. Minä vietin joistakin noista tunneista sinunkin kanssa, ja täytyy kyllä sanoa, että aina kävimme hyvää vuoropuhelua. Emme aina ole samaa mieltä, mutta ainakin kunnioittain toinen toisiaan, ja niin kuuluukin edetä. Olet aivan oikeassa. Me saimme aika paljon aikaan ilmastossa, liikkuvuudessa, energiassa, mutta ei työ siihen pääty, kuten sinäkin totesit. Kaikki ole vielä kunnossa ja tällainen ilmastoneutraalia taloutta ja siinä Greta Thunbergkin tämän vahvasti toi esille. Siinäpä syy myös sillä, miksi huomenna tai siis toukokuun vaalit liittyvät ilmastonmuutokseen. Ne ovat ilmastonmuutosvaalit. Vielä tästä asiasta. Peter Liise, ai siellähän sinä olet. Kiitos, että palasit, koska minä haluan vastata sinulle, mitä me parlamentissa teimme vielä paremmin Kolme tärkeää asiaa. Ensinnäkin 2030 tavoite on sitova oikeudellisesti, niin ei ollut ensimmäisessä ehdotuksessa, se on tärkeää, koska se on selvä merkki, mihin suuntaan mennä. Toiseksi siellä porsareikiä on tukittu myös, jos ajatellaan superbonuksia, koska nyt siellä on vertailuarvot näille vähäpäästöisille ja päästöttömillä ja sitten, ja sitten myös tien päällä mitataan nämä vaikutukset, että se ei ole vain paperilla, sekin on tärkeää ja sinä sen nyt tiedät Dieselgatein jäljiltä. Siinä on kolme tekijää, jotka ovat niin tärkeitä, paljon muuta, teknistä kohennusta, tarkistuslausekia ja niin päin pois ja niin edelleen, mutta nämä kolme asiaa antavat selvän merkin sijoittajille, valmistajille, että tulevaisuudessa halutaan vähäpäästöisiä päästöttömiä ajoneuvoja, että jos nykytekniikka jatketaan, niin se ei riitä ja se on tärkeää myös verrattuna alkuperäisen ehdotukseen. Tämä vastasin sinulle. Kiitoksia kovasti. Odotan mielenkiinnolla huomista äänestystä ja katsotaan, mitä sen ehkä vielä voidaan tehdä. Ajatelen syskystä, syskuista YK-kokousta New Yorkissa. Minä uskon, että EU lisää myös omaa panostaan, kun New Yorkiin mennään komission jäsen siellä rukoilee. Minäpä rukoilen hänen kanssaan. Thank you very much. Grazie mille. Kiitos, kiitos kovasti. Ja näin keskustelu päättyy. Nyt se toimitetaan huomenna. L'ordine del giorno. Esityslistan mukaan meillä on Andrei Gzipin mietintö puhtaiden energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen. Puheenvuorossa välittömästi edustaja Grzib. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Panie przewodniczący, pani komisarz. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät jäsenet. Nyt puhumme puhtaiden ajoneuvojen edistämisestä. Miksi me tarvitsemme tätä direktiiviä? Tämä aloite tulee komission ehdotuksesta. Voimme tehdä lyhyen yhteenvedon. Kaksi kolmasosaa savusumusta tulee tieliikenteestä. Tästä syystä me tarvitsemme puhtaampia ajoneuvoja, linja-autoja ja kuorma-autoja, mutta me tarvitsemme myös erityisvälineistä, jotka mahdollistavat tämän ylipäänsä. Euroopan teollisuus on tästä antanut viestejä, että se haluaa myös tavoittaa, saavuttaa tavoitteet. Me olemme nyt nämä tavoitteet määritelleet ja meidän pitää huolehtia siitä, että nämä kunnianhimoiset tavoitteet myös saavutetaan. Kuntien pitää nämä tavoitteet saavuttaa ja totta kai tästä on tiedotettava kunnolla. Tästä Tästä syystä on tärkeää, että me tuemme myös budjetista asiaa ja että myös hankinta kustannuksiin annetaan tukea. Tätä on sopeutettava eri jäsenvaltion eri mahdollisuuksiin. Toivomme, että nämä puhtaat ajoneuvot voidaan ottaa laajemminkin käyttöön. Me tiedämme että kuitenkin, että 100 prosenttia hankinnoista ei voida ei voi tulla saavutetuksi, mutta on hybridiajoneuvoja esimerkiksi, joita voidaan käyttää. Kunnat ovat sanoneet meille, että olisi hyvä, jos me, meillä olisi joustavia ratkaisuja, jotka mahdollistavat koulutuksen, uudelleenkoulutuksen ja infrastruktuurin rakentamisen. Me halusimme varmistaa, että on joustavuutta vähäpäästöisille ajoneuvoille. Halusimme linjata puhtaan ajoneuvon määritelmän äh, direktiiviin vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta ja olen iloinen, että komissio on ollut avoin tälle ehdotukselle. Direktiivissä on kyse raskaista hyötyajoneuvoista, mutta ymmärrämme kyllä, että tämä vaikuttaa äh, linja-autoihin ja linja-autoliikenteeseen. Tässä on nimittäin kyse julkisista hankinnoista, joten nämäkin kuuluvat soveltamisalaan. Samalla meidän pitää pitää mielessä, että linja-autovalmistajilla on paras teknologia EU-sta. Me voimme nähdä, että on tiettyjä teollisuuden johtavia yrityksiä, jotka voivat kilpailla maailmanlaajuisesti. Solaris esimerkiksi Länsi-Puolasta, minä itse tulen tuolta alueelta, se tuottaa päästöttömiä ja vetyvoimalla kulkevia linja-autoja ja sillä on erittäin paljon ostajia. Toivon, toivomme, että päästötön teknologia, esimerkiksi bioetaani, etanoli ja muut äh, auttavat siinä, että voimme siirtyä päästöttömyyteen ja parempaan ilmanlaatuun. Biokaasu esimerkiksi tulee tulevaisuudessa paremmin käyttöön ja tämä mainitaan minun ehdotuksestani tämän toin neuvotteluissa esille. Ja tämä on tärkeää myös kiertotalouden yhteydessä. Me myös ymmärsimme, että olemme ymmärtäneet, että uusi teknologia paranee entisestään, mutta uusi teknologia on myös ympäristöhaaste. joskus valmistuksella on suuretkin ympäristö, haitalliset ympäristövaikutukset, joten meidän on luotava batterie, akkujen parempia valmistusteknologioita, jotta akut voidaan käyttää uudelleen ja sitten käytön jälkeen myös kierrättää. Käytetyn materiaalin pitäisi koostua ähm, vielä vähemmässä määrin harvinaisesta maametalleista, joten tämä on siis haaste myös äh, eurooppalaiselle, eurooppalaiselle teollisuudelle, nimittäin puhtaat akut. Meidän on EUn äh, varmistettava se, että teollisuutemme on äh, hinnan, mutta myös teknologian kannalta kilpailukykyinen. Meidän on luotava työpaikkoja ja huolehtiva siitä, että julkiset varat käytetään viisaasti eurooppalaisen teollisuuden kehittämiseen. Kiitos kaikille. Kiitos kaikille varjoesittelyille myös. Meillä on ollut erimielisyytemme, mutta olemme saaneet aikaiseksi hyviä kompromisseja. Minäkin haluaisin kiittää Euroopan komissiota. Euroopan komissio on ollut keskeisessä roolissa tietyissä vaiheissa. Kiitos myös Romanian puheenjohtajakaudelle. On hienoa, että saimme aikaiseksi haluamamme tällä vaalikaudella. Kiitoksia. Sitten komission puolesta komission se Violeta Bulge. Olkaa hyvä, komission jäsen. Honorable members, puhemies, arvoisat jäsenet, komissio pitää hyvänä tämän päivän mahdollisuutta voida keskustella herra äh, Gripsin äh, mietinnöstä ja haluan kiittää häntä ja varjoesittelijöitä erinomaisesta työstä. Ei pelkästään tässä asiassa, mutta tässä pitkässä prosessissa, niin kuin sanoitte, äh, prosessi ei ollut, eivät ollut aina helppo, mutta, mutta eteenpäin päästiin. Tämän sitoumuksen ja määrätietoisuuden ansiosta kaikki kolme lainsäätäjää me saimme hyvän johtopäätöksen tässä asiassa. Puhdas liikkuvuuspaketti ja tässä liikennesektorilla on merkittävä osa kun ajatellaan hiilen käytön vähentämistä Euroopassa, erityisesti linja-autosektorilla, julkiset hankinnat ovat 70 prosenttia markkinoista. Ja se, että äh, kun julkiset hankinnat mobilisoidaan ja, ja käytetään puhdasta teknologiaa, puhdasta äh, puhtaita ajoneuvoja, niin silloin voidaan ottaa äh, merkittävä askel kohti, kohti päästötöntä liikkuvuutta. Ja trilogissa 11. helmikuuta saatiin hyvä kompromissi aikaan eri näkemysten välillä – ja siinä saatiin sopiva kunnianhimoisuuden taso ja äh, riittävää joustavuutta täytäntöönpanossa niin, että direktiivin tavoitteisiin päästään äh, ilman liiallista hallinnoista taakkaa julkishallinnossa. Tämän direktiivin hyväksymisen myötä me me asetamme äh, kansalliset minimitavoitteet julkisille hallinnoille, mukaan lukien erityistavoitteet päästöttömille bus-linja-autoille olen luottavainen, että sopimus, joka saatiin aikaan trilogissa, asettaa selkeät ja realistiset, mutta kuitenkin kunnianhimoiset kansalliset tavoitteet. Siinä myös turvataan täysi joustavuus jäsenvaltioiden tasolla tässä sallitaan kustannustehokkaasta täytäntöönpanoa, joka ei aiheuta liiallista taakkaa yksittäisille julkishallinnon viranomaisille. Monet meidän kaupungeistamme, Amsterdam, Berliini, Pariisi, Varsova, Barcelona, Hampuri, Milano, Ljubljana ja München muiden muassa, on, mutta on muitakin, ovat te, ottaneet jo, tehneet jo vapaaehtoisia sitoumuksia mennäkseen sen yli, mitä, me, mitä direktiivissä vaaditaan ja me tulemme nyt auttamaan muita kaupunkeja seuraamaan näiden esimerkkiä. Sitten tässä myös laajennetaan direktiivin soveltamisalaa äh, julkis, äh, julkisissa hankinnoissa, äh, kun esimerkiksi on kysymys liisaamisesta tai vuokraamisesta. Tämä varmistaa sen, että direktiivi paremmin heijastaa nykyistä